teet suurelta osin ja haluankin jo nyt tässä vaiheessa kiittää parlamenttia yhteistyössä tässä tärkeässä aiheessa. Kiitos. Paljon kiitoksia komissaari. Äänestys tapahtuu huomenna kello 12. Sitten seuraava esityslistan kohta on herra Olenjakin mietintö Euroopan unionin Itämeri-strategia ja makroalueiden rooli tulevaisuuden kohesiopolitiikassa. Esittelijä on, esittelijällä on puheenvuoro neljä minuuttia. Przewodniczący, Szanowni Państwo, na wstępie chcę podziękować sprawozdawcom cieniom za... Kiitos puhemies. Haluaisin kiittää varjoesittelijöitä hyvästä yhteistyöstä. Me olemme pystyneet saamaan aikaiseksi hyvän mietinnön. Me puhumme makroalueista ja Itämeri-strategiasta ja sen merkityksestä kohesiopolitiikkaan. Puhumme kuljetuksesta, maataloudesta, tutkimuksesta ja kehityksestä. Vuonna 2004 keskustelut aloitettiin monet Baltian maat liittyivät silloin Euroopan unioniin, kun me puhumme makroalueista, ympäristön suojelusta ja kuljetuksesta, niin meidän täytyy kiinnittää huomiota infrastruktuuriin, jotta saavutamme tavoitteemme. Me puhumme tässä riippuvuussuhteesta tällä makroalueella. Jos me esimerkiksi haluamme taistella saastumista vastaan, niin meidän täytyy tehdä yhteistyötä. Meidän täytyy edistää yhteistyötä makroalueella. Tätä kautta saamme aikaiseksi taloudellista kasvua ja me pystymme myös käyttämään kansalaisten potentiaalia hyväksi, jotka asuvat Itämerialueella. Tätä kautta me voimme kehittää myös koko Euroopan unionia. Tämä alue on äärimmäisen tärkeä koko Euroopan unionille. Meidän täytyy luoda hyvinvointia kaikille alueen kansalaisille ja meidän täytyy myös kiinnittää huomiota koulutukseen. Me haluamme esittää edistää kansalaisyhteiskuntaa, koska se on pohja kaikille demokraattisille järjestelmille. Jos tässä onnistumme, niin integraatio tulee olemaan lopputulos. Mutta me emme pääse tähän lopputulokseen, jos kansalaisten elinolosuhteita ei paranneta. Ja jotta pääsemme tähän, meidän täytyy luoda uusia työpaikkoja. Siksi meillä on suuria haasteita edessämme. Meillä on nyt pilottihanke, jonka avulla luodaan tällainen makroalue Itämeri-alueella. Meillä on aloitteita ja hankkeita Itämeren alueilla ja meidän täytyy pitää mielessä, että meidän täytyy kehittää konkreettisia toimenpiteitä ja meidän täytyy myös löytää määrärahat, joiden avulla näitä hankkeita voidaan rahoittaa seuraavalla kaudella. Me Euroopan komissio haluaa saada aikaiseksi parhaiden käytänteiden tietopankin niin, että niitä voitaisiin käyttää tulevaisuudessa. Me haluamme, että hankkeet ovat tehokkaita ja mm, toivon, että muut makroalueet voivat hyötyä siitä tulevaisuudessa. Me käännymme tässä komission puoleen. Toivomme, että komissio suojelee tätä hanketta ja kun tehdään keskipitkäaikavälin tarkastelu, niin tätä voitaisiin käyttää esimerkkinä vastaavanlaisille hankkeille tulevaisuudessa. Meidän täytyy pitää mielessä avainkysymys. Eli saammeko määrärahat koheesiopolitiikasta vai täytyisikö ne korvamerkitä jostain muualta? Makroaluekonseptia tulisi kehittää, se on hyvä ajatus ja me voimme edistää alueellista koheesiota näiden hankkeiden avulla. Ja tämä on yksi perusajatuksista Euroopan unionissa. Eli me voimme luoda alueita, joilla on samoja intressejä, jotka voivat tehdä yhteistyötä. Itämeren alue on hyvä esimerkki siitä, että tämä järjestelmä toivoi. Tämä on esimerkki Euroopan integraatiosta. Kiitos. Kelly, Zapada, Boris, Kalinowski. Lumen, eh, Senalova, Tabaji, Kursky. Mr. Kelly, one minute. Edustaja Kelly, minuutti tai vähemmän. Kyse on makroalueista ja aivan erityisesti Baltian alueen maista. Ensinnäkin tässä asiassa täytyy muistaa se, että tarjolla ei ole mitään ylimääräistä rahoitusta. Ei ole myöskään mitään ylimääräistä oikeusperustaa tai sitä, että perustettaisiin jotain ylimääräisiä instituutioita. Meidän on kokoonnuttava yhteen ratkaisemaan yhteisiä ongelmia – jotka koskettavat ympäristöämme ja yhteiskuntaa. Paljon hyvää saadaan aikaiseksi tällä strategialla. Ja myös vastaavilla jatkossa. Kiitos. Szanowny panie przewodniczący, koleżanki i koledzy. Jestem przekonany, że strategia Unii Europejskiej dla Kiitos. Olen vakuuttunut siitä, että Euroopan strategia Itämeren alueelle perustuu kestävään kehitykseen alueella, mutta on otettava huomioon myöskin asiakirjan sisältö. Tässä on keskeinen haaste tälle alueelle ja se liittyy liikenneverkon luomiseen. On kyse sitten meriteitse, maanteitse tapahtuvasta liikenteestä. Tämän liikenneverkon merkitys on suuri. Se olisi lyhin yhteys ja toimisi hyvin merkittävällä tavalla koko alueelle. On, ja tämä toki toisi myötään infrastruktuurin kehittämistä kehittymistä ja Euroopan kansalaisten välisiä yhteyksiä parantaen ja toisi vaurautta alueelle. Se on myöskin historiallisesti ja kulttuurisesti merkittävä hanke. Panie Puhemies, haluaisin onnitella esittelijää tästä erinomaisesta mietinnöstä. Kyseessä on nykyisen kohesiopolitiikan uusi haaste. Makroalueet on mielenkiintoinen käsite. Nehän viittaavat Itämeren alueeseen tai sitten Välimeren alueeseen. Aiempi puhuja mainitsi hyvin mielenkiintoisen aspektin. Me puhumme Itämerestä, mutta täytyy muistaa, että meillä on myös Välimeren alue – nämä meret täytyy jollakin tavalla yhdistää. On luotava liikenne, eh, käytävä eh, ja myös rahat tämän käytävän rakentamiselle. Yhteys on saatava luoduksi. Tiedän, että edelleenkin neuvottelut ovat käynnissä TEN-verkoista ja näistä eh, meri- ja sisävesiyhteyksistä, tieliikenneyhteyksistä. Meillä on todellakin tässä valtavia haasteita edessämme. Edustaja Senalova. Děkuji za slovo, vážený pane komisaři, kolegyně. Kiitos, herra puhemies, komission jäsen, hyvät naiset ja herrat. Liikennevaliokunta kävi Virossa ja Latviassa ja keskustelu, keskustelu kuljetus kysymyksistä näissä maissa. Meillä on hyvin paljon pullon kauloja näissä maissa. Muun muassa Virossa jouduimme odottavaa päiviä ennen kuin pääsimme eteenpäin. Tästä näkökulmasta on erittäin tärkeää, että me puhumme Itämeren ja Välimeren välisestä käytävästä. Ja uskon, että tällä on myönteinen vaikutus myös rajat ylittävästi. Edustaja Tabaidi. Gratulálok Alejnisak úr jelentéséhez, hiszen a... Puhemies, haluan onnitella esittelijäämme Baltian alue, Itämeren alue on oikeastaan ensimmäinen mikroaluestrategia Euroopan unionissa. Me voimme ottaa opiksi myös tästä muilla alueilla. Yksi asia on se, että ei pitäisi olla liikaa prioriteetteja. Pitäisi päästä yksimielisyyteen parista kolmesta pääprioriteetista. Liikenne, kysymys esimerkiksi Tonavan yhteydessä on äärimmäisen tärkeä aspekti. Ympäristön suojelu on tärkeää, on säilytettävä biodiversiteetti. Ja kolmas asia on matkailu. Unkari omalla puheenjohtajakaudellaan pitää tätä yhtenä pääprioriteeteista. Olen tyytyväinen siitä, että Slovakian komissaari on käsittelemässä tätä aihetta ja olen voinut oppia paljon Itämeren alueesta tämän strategian perusteella. Panie przewodniczący, jako poseł z Gdańska, miasta nad Bałtykiem, popieram strategię. Kiitos. Tulen Danskista Itämeren rannalta, joten tuen totta kai tätä pilottihanketta. Toivon, että se menestyy, mutta kuitenkin Kaksi asiaa haluaisin nostaa esille. Tarvitsemme enemmän lihaluiden ympärille, joten tarvitsemme myös enemmän määrärahoja. Jos me emme saa määrärahoja, niin silloin tämä jää ainoastaan keskustelun tasolle, joten meidän täytyy katsoa, mistä saamme lisämäärärahoja vai täytyykö meidän sitten leikata eh, muita hankkeita. Tämä tietysti olisi vahingollista. No sitten toinen asia. Valitettavasti Itämeri on yksi saastuneimmista meristä Euroopan unionissa. Ja North Stream on tässä osa syyllinen. Meidän täytyy vähentää riippuvuutta kaasusta, joka tulee Venäjältä. Mutta Euroopan unioni ei ole yhdenmukainen koska ensin sanoimme ei ja sitten kyllä Nord Streamille. Herra Kalinowski. Gratulując sprawozdawcy, pragnę jeszcze raz podkreślić, że... Puhemies, haluaisin onnitella kollegaa, esittelijää. Pitää paikkansa, että kyseessä on uudistus ja pilottihanke Itämeren alueella. Jos tämä osoittautuu menestykseksi, niin se sitten luo uutta uraa muille samantyyppisille hankkeille. Me haluamme kaikille tasaiset toimintaedellytykset, tasapuoliset toimintaedellytykset. Haluamme luoda yhteyksiä tiettyjen alueiden välille ja varmasti tätä kautta myös kyseisten maiden taloudellinen kehitys saa uutta virtaa. Menestyksen ennakkoehto on kuitenkin asianmukainen yhteistyö sekä EUn kansallisella että paikallisella tasolla. Και τέλος ο viimeinen puhuja. Importanța strategiei pentru regiunea Mării Baltice constă... Kiitos. Tämä on erittäin tärkeä strategia ja tämä on integroitu lähestymistapa, jossa otetaan huomioon kaikki haasteet alueella. Tämä on myös pilottihanke. Se voisi toimia mallina tulevaisuudessa muille strategioille, esimerkiksi Tonavan strategialle. Näillä on suuri merkitys alueille, siksi on erittäin tärkeää, että jäsenvaltiot käyttävät kaikki määrärahat, jotka on annettu tälle aikakaudelle. Haluaisin painottaa sitä, että kun käytetään alueen erityispiirteitä, niin ehkä tätä kautta voidaan myös käyttää määrärahoja paremmin. Kiitos. Edustaja, äh, komission jäsen Sefcovic, olkaa hyvä. Uh, Vielä kerran kiitokset esittelijälle tästä hyvin tärkeästä mietinnöstä ja myös Euroopan parlamentin sitoutumisesta Euroopan unionin strategiaan Itämeren alueella. Tämä uusi makroalue oikeastaan toimii testikenttänä uudelle työskentelymenetelmälle. Pitkälti se riippuu siitä, miten ne toimet, jotka liittyvät komission tiedonantoon, sitten täytäntöön pannaan. On aivan selvää, että alueellisten valtioiden sitoutuminen on äärimmäisen tärkeää sen suhteen, kuinka hyvin strategia toimii ja onnistuu. Ensimmäistä kertaa olemme valmistelleet integroidun strategian jäsenvaltioiden ryhmälle, joita kohtaavat samantapaiset haasteet ja joilla on samantapaiset mahdollisuudet. Kyseessä on räätälöity hanke. Me valmistelemme sellaista prosessia, jossa tämä strategia nähdään uuden tyyppisen työskentelymenetelmän näkökulmasta niin, että sanoista siirrytään tekoihin. Ensimmäistä kertaa äh, pyrimme saamaan yleissynergiaa niin, että eri välineet, eri ohjelmat, alueelliset mahdollisuudet äh, tiivistetään yhteisen tavoitteen alle ja saamme tällaisen makrotaloudellisen strategian aikaiseksi kun huomioimme myös turvallisuuskysymykset, kuljetuskysymykset, ympäristökysymykset. Tämä integroitu äh, strategia huomioi kaikki ydinalueet politiikassa kyseisellä alueella. Tämä lähestymistapa on jo nyt osoittanut, kuinka onnistunut se on. On luotu hankkeita, on saatu yhteisrahoitusta myös äh, rakennerahastojen kautta ja on onnistuttu täytäntöönpanossakin varsin hyvin. Komissio on sitoutunut siihen, että pidämme kiinni tästä tahdista, uudesta tahdista. Meillä on Kalinissa äh, lokakuussa sidosryhmien konferenssi, jossa voimme käsitellä strategian ensimmäisen vaiheen tuloksia ja viilata vielä jatkotoimia. Tätä kautta saamme myös meren veden laatua parannetuksi. Useat puhujat viittasivat täällä liikennekysymyksiin. Se on toinen tärkeä seikka, jota on pohdittava hyvin kattavalla tavalla. Meillä on hyvin lupavia hankkeita jo valmisteilla ja harkinnassa. Niissä on mukana 20 prioriteetteja, jotka sitten toimivat niin, että alue voidaan paremmin integroida. Itämeren alue niin kuin on mainittu, on toiminut pioneerina mikroaluestrategiassamme. Ja tätä kautta pyrimme saamaan aikaiseksi lisäarvoa. Komissio seuraa edistystä hyvin tarkkaan ja seuraa myös Tonavan strategian kehitystä. Niin kuin edustaja täällä totesi, olen tyytyväisen, tyytyväinen slovakialaisena, että tällainen hanke on, on liikahtanut eteenpäin. Ja tarkalla silmällä luonnollisesti seuraamme tätä hanketta. Edustajat ymmärtävät hyvin Tonavan merkityksen. Meillä on myös muita ehdotuksia, jotka tuovat esille sen lisäarvon, jota me saamme äh, aikaiseksi jo olemassa olevasta yhteistyöstä. On selkeitä tarpeita, jotka eivät täyty muilla konsteilla. Haluan toivottaa paljon menestystä jatkotäytäntöönpanolle ja saavutuksille, joita tulemme näkemään Itämeren alueen strategian puitteissa. Ja toivon, että Unkar Unkari puheenjohtajakaudellaan tekee konkreettisia ehdotuksia, jotka sitten saavat jatkotoimia Tonavan strategian alaisuudessa komission toimesta. Kiitos komission jäsen. Mietinnöstä äänestetään huomenna kello 12. Ja sitten illan viimeinen mietintö, rouva